The uh, next item on the agenda is the... Seuraava asia esityslistalla on suullinen kysymys neuvostolle ja komissiolle PK-aloitteesta. Ja ensinnäkin ensimmäinen puhuja on herra Bentsen, kaksi minuuttia. Ja hän Kiitos, herra puhemies. Talouskriisi on vaikuttanut Euroopan PK-yrityksiin. Tämän lisäksi meillä on myös paljon täytäntöpantavaa pääomaa direktiivin vuoksi. Eli PK-yrityksille käy yhä vaikeammaksi saada pääomaa luoda sitä ja luoda näin myös kasvua, jota tarvitaan. Tässä päätöslauselmassa Euroopan parlamentti antaa komissiolle aivan selvän viestin. Nimittäin nyt täytyy tehdä päätöksiä, jotta niistä olisi hyötyä PK-yrityksille. Täällä on todettu, että poliitikoiden pitäisi yrityksiä johtaa, mutta poliitikojen pitäisi kyllä tehdä mahdolliseksi se, että yritykset kasvaisivat Euroopassa niin, että kasvulla olisi edellytyksiä. Tässä meillä on monenlaista innoitusta tarjolla. Ehkä meidän ei pitäisi ruveta läksyttelemään yrityksen, vaan paremminkin katsoa, mitä me voisimme auttaa niitä hyötymään eri määräyksistäkin. Me tarvitsemme markkinoille pääsyä, me tarvitsemme uuden aikaistamista. Tämä merkitsee myös standardointia. Me tarvitsemme pk-yritykselle paremmat mahdollisuudet saada aikaan jotain julkisissakin hankinnoissa aikaan. Lopuksi haluaisin vielä mainita sen, että meidän täytyy kyllä virkavaltaisuutta leikata, varsinkin jos on kyse tuista. Miksi oikeastaan meidän pitäisi olla tällainen raportointi tai ilmoitusmenettely, joka toteutuu ties kuinka monta kertaa? Meidän täytyy nämä ongelmat kyllä ratkaista. Aina kun laaditaan uutta lainsäädäntöä täällä Euroopassa – ja aina silloin, kun me hyväksymme toimenpiteitä, niin se päättyy siihen, että hallinnollinen taakka on yhä suurempi yritysten harteilla. Ei se tarkoita sitä, että vaikka uutta lainsäädäntöä tulee, että siitä ei sitten tulisi uutta taakkaa yrityksille. Yritysten täytyy pystyä toimimaan yksinkertaisemmalla tavalla. Nyt täytyy toimita tässä ja nyt. Kiitoksia, Stero Herzog. Elnök úr, Biztos úr, elnézést eh, Puhemies, komissaari, äskettäin katsoin ylhäälle ja nyt minulla on kunnia saada äh, tervehtiä täällä unkarilaista vierailijaryhmää. Äh, uusi paketti on, on perustuu viime vuosien kokemuksiin ja meidän täytyykin lisätä ponnistelujamme. Me 34 kohdassa kaikki on koottu yhteen ja tästä haluan nyt painottaa muutamaa. Aika usein on, tässä on kyse nimenomaan täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot hyvin erilaisia tässä katsannossa ja niiden tulokset ovat myös hyvin erilaisia. Me haluaisimme, että saattaisiin yhtenäinen tietokanta kehitettyä ja myös, että tulokset saataisiin rekisteröityä. Meidän käsityksemme mukaan työntekijöiden, työntekijöiden oikeuksiin ei saa kato, kajota. Meidän täytyy luoda uusia työpaikkoja, hallintokustannuksia täytyy vähentää. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että työ, työpaikkoja vähennetään. Meidän täytyy antaa pk uusia mahdollisuuksia, mitä taas rahavaroihin tulee ja rahavarojen käytettävyyteen tulee. Tämä on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unioni on, teho, ottaa tehokkaampaa käyttöön olemassa olevat varat nyt tämä tehokkuusaste on 45 prosenttia ja se, siinä on tuettu 50 000 pk-yritystä samaan aikaan. Kilpailupaketissa meillä on 300 000 muuta pk-yritystä, jotka ovat saaneet rahaa. Nämä tulokset täytyy saada myös säilytettyä. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Lisäksi instituutiot ja niiden, niiden verkostot, niiden täytyy tukea pk-yrityksiä meidän täytyy edelleen vahvistaa Euroopan yritysverkostoa. Meidän täytyy panostaa Erasmus-ohjelmaan nimenomaan suuri, uusia yrityksiä varten. Ja meidän täytyy päästä siihen, että 23 miljoonaa eurooppalaista pk-yritystä kulloinkin kukin niistä saisi yhden työpaikan luotua lisää lähitulevaisuudessa ne, jotka työskentelevät PK-yrityksissä, niin niiden täytyy olla pätevää väkeä ja parempia kuin tänään, jotta PK-yritykset pystyvät nauttimaan näistä uusista ohjelmista, kuten digitaaliagendasta. Se on meistä tärkeintä, että nuoret eivät ole hä- jää häviäjiksi, vaan että ne pääsevät voittamaan. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Ja mekin toivotamme tervetulleeksi tämän unkarilaisen vierailijaryhmän. Tervetuloa. Oli vähän hankala matka. Sitten Rova Hall. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia puhemies. PK-aloite, eh, sitä tervehdittiin PK-yrityksissä lämpimästi, mutta siitä on jo kaksi vuotta ja nyt on todella tärkeää, että me osoitamme PK-yrityksille, että kyse ei ole vain paperista, kun puhutaan hallinnollisesta taakasta, niin eh, ei pitäisi tässä eh, ryhtyä vain yhteen toimenpiteeseen, vaan meidän pitää tehdä koko ajan töitä sen parissa ja minua huolestuttaa eh, se, että mikroyritykset ovat hankalassa tilanteessa. Eh, PK-yritykset, äh, joissa on äh, yli 200 työntekijää, työntekijää joilla on hallinnollinen äh, henkilöstö, mm, toimii kyllä, mutta sellaiset yritykset, joissa on pari työntekijää, niille on hankalaa. Meidän pitäisi muistaa, että mikroyritykset, joissa on alle 10 työntekijää, ne ovat noin 90 prosenttia EUn mm, liike-elämästä. Mikroyrityksiä pitäisi kohdella ikään kuin perheyksikköinä ja EUn jäsenvaltioiden pitää tehdä yhdessä töitä, jotta annetaan tukea näille mikroyrityksille myös energiatehokkuusparannuksissa. Rahoituskysymys on pk-yrityksille aivan elintärkeä. ITRE Mm, valiokunta kävi Kaliforniassa katsomaan, miten investoinnit toimivat piilaaksossa ja huomasimme, että e, siellä e, oli paljon enemmän e, lainaa saatavissa investointeja ja siellä suhtauduttiin hyvin paljon riskipitoisemmin. Siellä yhdeksän kymmenestä yrityksestä epäonnistuu ja sitten se yksi, joka onnistuu, maksaa lopuista. Me voimme oppia, oppia paljon siitä, miten voisimme tukea omia pk-yrityksiämme, jotka ovat innovatiivisia Euroopassa. Eikä meidän pitäisi tässä stigmatisoida epäonnistumista, vaan pitää sitä astinautana onnistumiseen. Kiitos. Kiitoksia, herra Thank you, Mr. President. Um, Kiitos puhemies. Tässä on perustavanlaatuinen paradoksi ylipäätään meidän PK-politiikassamme Euroopassa yhtäältä. Ollaan lähes yksimielisiä niiden merkityksestä taloudelle, työpaikoille, innovaatioille, joustolle, ylipäätään ajatellen, että miten, miten merkitys on valtava taloudessa. Ja jos hyvä retoriikka muuttuisi riihikuivaksi pankeissa, niin olisivat loistavassa kunnossa nämä pk-yritykset, mutta se, mikä on haasteellisinta, kuten tässäkin päätösolemassa nähdään, on se, miten nämä kaunit sanat muuttuisivat hyviksi teoiksi, ettei rahaa heitellä vain pk-yrityksellä, kun sitä ei ole edes käytettävissäkään taloudessa juurikaan tänä päivänä. Toisaalta EUn täytyy jotenkin vastata tähän myönteiseen tuntemukseen, kuten meillä on lainsäädäntöä, työpaikkojen suojamista, hyviä tarkoituksia kaikki, mutta usein se kuitenkin kaatuu pk-yritysten harteille. PK-yritysten harteilla on valtavasti hallintotaakkaa, kun meidän päinvastoin pitäisi taakkaa lieventää. Meillä on paljon rakentavia ehdotuksia tässä päätöslauselmassakin. Erityisesti tykkään siitä, että pyritään torjuksemaan minun maassani olevaa käytäntöä, jossa viranomaiset panavat, panevat lisää vielä omia määräyksiä EU-lainsäädännön päälle – Minun mielestäni se, mikä toimisi kokemukseni perusteella, että vaikkakin olisi kiva hallintotaakkaa leikata, niin se, mitä nyt ainakin voitaisiin tehdä pk hyväksi, olisi parantaa niiden pääsyä tiedonlähteillä ja rahoitukseen. Kiitos, herra puhemies. Thank you. Kiitoksia. Sitten herra Kiitoksia, puhemies. Ei suinkaan joka päivä käy niin, että, että täällä kuudesta eri poliittista ryhmästä edustajat esittävät yhteisen kysymyksen ja synnyttävät tällä tavalla keskustelua. Tällainen tapaus on nyt päällä ja se ei ole suinkaan sattuma. Tämä varma, on kuitenkin kysymys PK-yrityksistä tässä on kysymyksessä laaja pohjainen asia. Yksi esittämistämme kysymyksistä on se, että mitä komissio tekee, jotta rahoitus saataisi ainakin rahoituksen onnistuneet välineet saadaan tulevaisuudessa myös PK-yrityksen käyttöön laajemmin ja voimakkaammin. Yksi näistä onnistuneista välineistä on tämä kilpailuinnovaatio-ohjelma, siis SIP-ohjelma minkä, mikä on tilanne nyt sit, sitten, niin jos nyt tämä yhteinen strateginen puiteohjelma tullaan kehittämään, niin minkälaisia mahdollisuuksia PK-yritykset tulevat saamaan tässä yhteydessä? Varmastikaan ei ole mahdollista, että innovaatiokonsepti tehdään niin laajaksi ja, ja niin leviäväksi, että kaikki toiminnot PK-yrityksistä kuuluisivat tähän näin mutta emme saa tehdä myöskään sitä virhettä, että työ, tuetaan vain sellaisia PK-yrityksiä niiden kilpailukyvyssä, joita pidetään erityisen innovatiivisina. Ja siitä syystä minä uskonkin, että on pitkälti jo kysymys siitä, että puiteohjelmassa yhteisessä strategisessa puiteohjelmassa saadaan tehtyä oikeat päätökset. Ja tässä minä nimenomaisesti totean, että on, tässä on kysymys myös siitä, että minkä kriteerien mukaan yksinkertaistusta ja byrokratian purkamista tehdään. SIP ohjelma on jo nyt jo selvästi epäbyrokraattisempi kuin seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma ja PK-yritykset, jotka suuntautuvat SIPin mukaan siellä täytyy turvata niille järkevä perspektiivi, meidän tarvitsemme käytännönläheisen tien, että se mikä on onnistunut PK-yritysten kannalta, erityisesti Sipi-tyyppisen ohjelmassa, että niitä jatkettaisiin ja että sitten ja ei lähdetä rakentamaan niin pakettia uudelleen. Kiitoksia. Rouva Savela. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin onnitella kollegojani Eh, heidän panoksestaan tähän erittäin hyödylliseen päätöslauselmaan. Ja sanoisin, että olen samaa mieltä kaikkien puhujien kanssa. Eh, siitä huolimatta olen esittänyt tiettyjä tarkistuksia muutamaan kysymykseen. Nämä ne voisivat olla eh, hyödyllisiä rakentavia panoksia lopputekstiin. Ensinnäkin tekstissä ei mainita äh, luottoja pk-yrityksille äh, ja äh, laitonta kauppaa. Ja tämä laiton kauppa on kuitenkin vaarana joka maassa. Laiton kauppa on suurin este, suurimpia esteitä pk-yritysten kasvulle ja toinen kommentti liittyy tähän toisen mahdollisuuden aloitteeseen PK-yrityksille. Varsinkin tällaisina taloudellisesti vaikeina aikoina on tärkeää tukea PK-yrityksiä ja auttaa niitä kehittymään. Tämä johtaa minut viimeisen kohtaan, niin minun mielestäni on harma, harmi, että ähm, on hyvin äh, vähän innovatiivisia nuoria yrityksiä, vähemmän niitä on EU:ssa kuin Yhdysvalloissa. Eh, hyvin tärkeää on innovointi ja eh, PK-yritykset eivät kuitenkaan eh, pysty hankkimaan välttämättä uutta teknologiaa ja innovatiivisia välineitä. Meidän pitää Mm, kuitenkin äh, kannustaa Yhdysvalloissa vallitsevaa riskinottomentaliteettia. Äh, Meidän pitäisi saada sellainen myös Eurooppaan. Kiitos. Thank you very much. No. Kiitoksia. Nyt valitettavasti Rova Giori on menettänyt äänensä ja pahoittelemme sitä äh, parlamentin nimissä ja, ja hänen edustajansa puhuu hänen puolestaan. Puhemies, arvoisa herra komissaari, hyvät naiset ja herrat, olen parlamentille hyvin kiitollinen siitä, että se on kiinnostunut tästä asiasta, eli PK-aloitteesta. Ja näin ollen te annatte meille mahdollisuuden siihen, että voimme puhua yhteisesti siitä, mitä askelia tulisi ottaa – tämän paketin selvittämisessä. PK-aloite on tärkeä väline ja se auttaa myös siinä, että saamme paremmat, paremman liiketoiminnan, yritystoiminnan ympäristön PK-yrityksille. PK-yritykset ovat tietenkin pitkälti äh, luomassa kasvua Euroopan talouteen, koska useimmat yritykset kuuluvat tähän ryhmään, pk-yritykset. Euroopan laajuisesti on noin 90 miljoonaa ihmistä töissä pk-yrityksissä. Siksi onkin hyvin tärkeää, että pk-politiikka, pk-yrityspolitiikka saa painopistealueen ja tärkeää on myös äh, tämän äh, aloitteen täytäntöönpano. Se on yksi prioriteetti meidän kilpailustrategiamme onnistuminen riippuu myös siitä, millä tavalla meidän poliittiset aloitteemme koskevat näitä, koskettelevat näitä pk-yrityksiä. Se on kuitenkin yksi edellytys kasvulle tulevaisuudessa, että pk-yritykset toimivat innovatiivisesti ja kilpailukykyisesti. Siksi Onkin suuri ilo neuvoston kannalta, että komissio on tekemässä, äh, äh, antanut tiedonannon äh, tästä paketista. Se 23. helmikuuta se julkistettiin ja tässä tiedonannossaan komissio puhuu eri uusista, erilaisista uusista aloitteista ja ohjelmista eri sektoreilla, eri aloilla. Nämä ohjelmat on, on Niistä on sovittu asianomaisten viranomaisten ja pk-yritysten kanssa. Tästä on käyty keskustelua tästä aiheesta ja tällä tavalla pk-yritysten edut on voitu ottaa huomioon. On ollut myös äh, äh, epävirallinen kilpailuneuvoston kokous 13. huhtikuuta 2011, mitä pidettiin Unkarissa. Äh, siellä on pidettiin siis virallinen kilpailuneuvosto ja siellä puhuttiin niin myös tästä komission tiedonannosta. Ja tässä epävirallisessa kokouksessa ministerit tukivat puheenjohtajamaan käsitystä, nimittäin että seuraavat neljä painopistettä tullaan ottamaan. Älykkäys, sääntely, rahoitus, sisä, sisäistäminen ja verotus. On selvää, että muitakin strategisia toimia tarvitaan, jotta pääsisimme eteenpäin tällä alalla. Mutta eh, puheenjohtajamaan aikomuksena on, että kilpailuneuvosto, joka kokoontuu 30.31. Eh, toukokuuta, että tässä kokouksessa sitten arvioitaisiin tilanne eh, tämän paketin osalta. Näin ollen me pyrimme saamaan tässä kokouksessa tätä pakettia eteenpäin. Myös siinä kokouksessa tullaan hyväksymään päätelmiä, jossa päätunnus tunnus on se, että se sama periaate kuin mikä komission tiedonannossa oli esillä. Mitä taas tulee Euroopan yhtiöiden statukseen, tältä osin Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen, nimittäin siinä viitataan asetusluonnokseen vuodelta 2008. Tärkeää on, että sisämarkkinoilla – PK-yritysten yritystoimintaa voidaan helpottaa. Tärkeää on kustannusten ja menojen rahoittaminen ja kasvun lisääminen. Neuvostossa on ollut eräitä kysymysmerkkejä varaomia komission asiakirjan suhteen. Ruotsin ja Belgian puheenjohtajakauden aikana – ei kuitenkaan päästy niiden työstä huolimatta tuloksiin, mutta voin vakuuttaa teille, että me teemme kaikkemme puheenjohtajakautemme aikana, jotta tällä sektorilla, erityisesti ohjelman ongelmakysymyksessä, päästäisiin ratkaisuun. Ja me haluamme myös tästä tarinasta tehdä menestystarinan. Kiitoksia. Thank you very much Kiitoksia. Herra Rehn, olkaa hyvä. Puhemies, parlamentin jäsenet, monet kiitokset tärkeästä suullisesta kysymyksestä ja keskustelusta sen tiimoilta. Minäpä vastaan kysymykseen kollegani varapuheenjohtaja Tajanin puolesta. PK-yritykset edustavat 99 prosenttia kaikista Euroopan yrityksistä. Ne oikeastaan tuovat su- suurimman osan reaalitalouden lisäarvosta. Ja kaksi, kolme paikkaa, kaksi kolmasosaa työpaikoistakin on niistä peräisin. Me luotamme PK-yrityksiin ja meidän täytyy luoda olotussuhteet niiden kehitykselle, jotta saadaan työpaikkoja näillä kilpailunalaisilla markkinoilla. PK-yritykset tarvitsevat vähemmän virkavaltaisuutta, paremmat pääsyt rahoitukseen, vihreämmät markkinat taitoja, jotka vastaavat reaalitaloutta. Nämä periaatteet ovat pk-yrityspolitiikkamme taustalla, kuten on nähtävissä myös pk-aloitteessa. Hahmottelen eri kehityksen polkuja vastauksena teidän kysymykseenne, kysymyksenne komission puolesta. Tarkastelussa me kehotamme jäsenvaltioita johdonmukaisesti arvioimaan lainsäädännön vaikutusta pk-yrityksiin – käyttämällä PK-testiä. Euroopan parlamentti ja komissio tekevät yhteistyötä, kun me selvittelemme tätä testausta jäsenvaltioissa ja myös Euroopan unionin tasolla. Komissio käyttää testiä perustana, kun me suunnittelemme jatkotoimenpiteitä täytäntöpanon tueksi ja parhaiten käytänteiden vaihtamiseksi. Niin ikään olemme saattamassa päätökseen selvitystyön, joka liittyy lupamenettelyyn, yritysten siirtoihin tai konkurssimenettelyihin jäsenvaltioissa. Selvityksen avulla komissio ja varsinkin jäsenvaltiot voivat suunnitella asianmukaisia toimenpiteitä ajatellen niin, että ensin ajatellaan pienyrityksiä kaikissa hallinnollisissa palveluissa, palveluissa näin voidaan sähköistä hallintoa laajentaa ja noudattaa yhden lukun periaatetta tämän selvityksen suositustenkin mukaan. Toiseksi me aiomme esitellä uuden hallintotavan. Komissio on kehottanut jäsenvaltioita nimittämään e PK-yritysedustajan, herra tai rouva PK-yrityksen seuraamaan tätä kansallisella tasolla. Kansalliset edustajat ovat mukana neuvontavassa ryhmässä PK-aloitteessa. Näin voidaan arvioida ja levittää tietoja, jotka liittyvät PK-yritystoimenpiteisiin. Ensi kertaa he tapaavat Budapestissa 24. ja 5. toukokuuta PK-aloitekonferenssissa. Kolmanneksi, PK-yrityksiä on ajateltu olevan ensisijaisia hyödynsaajia, kun yritämme hallinnollista taakkaa keventää. Me olemme sitoutuneet parlamentille ja neuvostolle tehdä esityksiä, että voitaisiin hallinnollisia kustannuksia leikata jopa 30 prosentilla, kun se saatetaan voimaan. Ja kun on hyväksytty, niin ainakin 22 prosenttia voidaan heti alussakin jo leikata kustannuksia. Me luotamme parlamentin tukeen, että esityksemme hyväksytään mahdollisimman nopeasti. Jotkut esitykset antavat pk-yrityksille etulyöntiaseman esimerkiksi ajatellen neljättä kirjanpitodirektiiviä, kun se on hyväksytty neuvostossa parlamentissa, niin neljännen kirjanpitodirektiivin tarkistaminen antaa yrityksille mahdollisuuden käyttää vain tiettyjä kirjanpitovelvoitteita huomattavasti vähemmän kuin nykypäivänä. Lisäksi me olemme luoneet puitteet pk-yrityksille jotta ne voivat myös vastata energiatehokkuushaasteeseen. Ne voivat energiahallintoa kohentaa, käyttää mahdollisuuksia, joita ympäristömarkkinoilla on tarjolla. suunnitelma ekoinnovaatioiden kehittämiseksi saa myös erityishuomiota osakseen pk näkökulmasta niin, että verkostointumista parannetaan tai ylipäätään myös voimavarojen tehokasta käyttöä. Tämän lisäksi me jatkamme erityistoimenpiteiden kehittämistä ajatellen energian käyttöä tässä eurooppalaisessa verkossa. Lopuksi osaksi lippulaiva-aloitteita meillä on oma asialistamme taitoja ja työpaikkoja varten. Me arvioimme komissiossa tulevia taitotarpeita mikro- ja käsityöläisyrityksissä – alustava tutkimus tulevien tautien yksilöisemiseksi käsityö- ja mikroyrityksissä 2020 mennessä on juuri julkaistu. Siinä on yksilöity sellaisia toimenpiteitä, joita on saatava aikaan taitojen yksilöimiseksi niin, että voidaan edistää niitä tehokkaalla tavalla ja johdonmukaisemminkin eri koulutusohjelmissa sekä sekä mikroyrityksistä että käsityöläisyrityksissä. Kiitoksia huomiostanne. Thank you, Commissioner. Kiitos komissaari ja sitten rouva vielä. Kiitoksia puhemies, komission neuvosto. Me olemme nyt parlamentissa eh, tilanteessa, jossa eh, puhutaan PK-aloitteeseen, jonka eh, komissio esitteli eh, helmikuussa. PK-yritykset ovat tärkeässä osassa eh, taloudessa, mutta kyse on siitä, millä tavoin talousjärjestelmät taipuvat, varsinkin täällä tässä tapauksessa e-, Euroopassa. Jos nämä yritykset ovat hyvällä tolalla, silloin koko talous on hyvällä tolalla ja päinvastoin ja e, ne tuovat paljon vaaroata yhteiskuntaan. Minun mielestäni tässä on hyvin olennaisia kysymyksiä, ja jos halutaan onnistua. Meillä pitää olla e, verkosto ja e, ensimmäiseksi pitää kunnolla ottaa käyttöön IT-tekniikka, teknologian kehitys ja myös tällä tavoin voidaan säästää kustannuksissa ja voidaan hyödyttää pk-yritysten kilpailukykyä. Toiseksi innovaatio on tärkeä tällä alalla myös. Siitä syystä juuri aloittaneet yritykset PK-yrityksissä, niitä ne pitää kannustaa. Ja kolmanneksi PK-yritysten pitäisi pystyä osallistumaan täysin sisämarkkinoille eh, sekä eh, ajatellen rajat ylittävää eh, julkistaloutta ja kaikkea sitä, mikä liittyy sisämarkkinoihin. Ja tällä tavoin pk-yritykset voisivat hyötyä myös tästä. Ja aivan lopuksi vielä kaiken tämän jälkeen yrittäjyyden arvo, se on hyvin olennainen. Muussa tapauksessa tällainen verkosto ei toimi. Tässä hallituksilla on paljon tehtävää, samoin kuin EUlla ja varsinkin koulutuksella. Kiitos. Thank you. Kiitoksia, rouva Rirma Durell. Kiitoksia puhemies. Aivan varmasti PK-yrityksillä on se etu, että ne ovat joustavia, liikkuvaisia ja lähellä asiakasta. Siksi ne voivat tehdä nopeammin päätöksiä. Kyse on tärkeistä ominaislaaduista näinä kriisin päivinä, jolloin nopeus ja vastauskyky ovat keskeisessä asemassa. Toisaalta, kuten hyvin tiedämme, niiden osuus on yli 90 prosenttia koko yrityssektorista. Se on hyvä malli, joka on säilytettäväkin. Jos jossakin suuressa yrityksessä on puutteita tai että se lähtee muualle tai menee konkurssiin, niin vaikutukset paljon suurempia myös työpaikkojen kannalta. Siksi ajatellaan julkista valtaa tai muuta tahoa, niin emme voi sallia sitä, että tässä mennään asioiden edelleen. PK-aloite on tärkeässä asemassa ja tämä tyyppinen aloite auttaa meitä jatkamaan prosessoja jäsenvaltiossa ja noudattaa niitä poliittisia ja lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joita me olemme aloitelleet. Hyvät kollegat, PK-yritykset Euroopassa tarvitsevat kiireellisesti mahdollisuuden pääse tilanteeseen, että poliittinen tahto PK-aloitteessa johtaa operatiivisiin konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka ovat todellisia. Olemme kiitollisia toimenpiteistä, joita jotkut jäsenvaltiot ovat jo hyväksyneet. Ajatellaanpa esimerkiksi tonttien hyväksyminen tai sähköisessä muodossa olevan tiedon saanti eri verkkosivuissa keskitetyssä muodossaan tai interaktiivisissa verkkosivuilla. Tämä ei se meidän mielestämme riitä parlamentissa meidän täytyy ajaa takaa sitä, että ne, jotka ovat vastuussa julkishallinnossa tästä, ottaisivat huomioon myös eri ehdoissa sellaiset määräykset, että harjoitettaisiin myönteistä syrjintää pk vastaan. Olisi sellaisia sopimuslausekkeita, jotka eivät enää estäisi niiden osallistumista julkisiin hankintoihin. Kiitos. Thank you, Mr. Kro- Kiitoksia, herra Kreutzmann, puolitoista minuuttia. Puhemies, komissaari Rehn. Yhteinen esitys PK-aloitteen suhteen osoittaa, että meillä on vielä paljon tehtävää, kunnes Eurooppa on todellakin vapaa kenttä PK-yrityksille. Olen iloinen siitä, että Euroopan unionissa nyt viime vuosina on ainakin onnistuttu siinä, että lähes kaikki lakihankkeet PK-aloitteiden osalta on saatu toteutettua. Nyt tämä tuoreen direktiivi, joka koskee maksuviipeitä, se on tärkeä osa tärkeä asia Euroopan maksumoraalin parantamisessa. Nyt on PK-yrityksille yrityksille kaksi kuukautta aikaa panna tämä täytäntöön. Pyytäisin teitä ja kehottaisin, että tätä aikajaksoa voitaisiin lyhentää erityisesti jäsen, sellaisessa jäsenvaltiossa, missä kovin suuria ongelmia ei ole tässä täytäntöönpanossa, että sitä ei välttämättä tarvitse lykätä, kahden vuoden päähän, vaan yhden vuoden, yhdessä vuodessa. Tästä Euroopan yhtiöiden osalta jäsenvaltiot eivät ole saaneet sopua aikaan. Minä pidänkin hyvänä sitä, että Unkari puheenjohtajamaana on vietetä asiaa eteenpäin ja on panostanut tähän työhön, koska erityisesti tämä yhtiömuoto voisi PK-yrityksille mahdollistaa sen, että paljon kustannuksia voitaisiin säästää. Ajattelen esimerkiksi tilinpitoa ja, ja myös oikeudellista neuvontaa ja perustamista. Siksi olenkin iloinen, sanon tämän vielä Unkarin, uh, Unkarin suuntaan, että, tä, että olen iloinen siitä tästä prioriteetista. On hyvin tärkeää, mitä on puhuttu tästä halki, hankin, hankintajärjestelmistä. PK-yritykset voisivat tehdä paljon enemmän hankintoja. Meillä on paljon byrokraattisia sääntöjä, äh, erityisesti PK-yritykset kokevat vaikeuksia päässä tällaisiin julkisten hankintojen piiriin. Meidän täytyy saada enemmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä siinä. Meidän täytyy myös yrittää äh, käyttää sitä mahdollisuutta, joka meillä on äh, myös internetin, äh, internetin osalta käytettävissä. Kiitoksia. Kiitoksia. Rova Swinburne, minuutti. PK-aloite on juuri se, mitä poliitikkoina ja lainsäätäjinä meidän pitäisi edistää. PK-yritykset ovat 98 eh, prosenttia eh, Walesissa omassa eh, vaalipiirissäni koko yrityskannasta. Minun alueellani on nimenomaan sellaisia työllisyyden edistämistoimia, jotka liittyvät PK-yrityksiin. Hallinnollista taakkaa pitäisi vähentää ja toisaalta eh, minun oma hallintoni eh, meidän hallintomme eh, pyrkii näihin samoihin tavoitteisiin, mutta meidän pitää olla rohkeita, kunnianhimoisia, päästä vielä pidemmälle. Eh, Walesissa on paljon luovuutta. Eh, siellä toimii paljon mm, pieniä yrityksiä myös pelimaailmassa ja uudessa innovoivassa toiminnassa, joten voidaan kysyä sitä, miten voidaan kannustaa tähän kehitykseen digitaalinen agenda. Siinä pitää olla osuus myös PK-yrityksille ja tällä tavoin Wales ja koko EU voivat hyötyä. Kiitoksia, herra Clark. Tämä sisältää periaatteita hyvästä ympäristöstä pk-yrityksille, että voivat osallistua yhtenäismarkkinoille, mutta euroalue on sortumassa. Miten siellä uusia mahdollisuuksia nämä syntyy siis? Halutaan, että pk-yritykset voivat hyötyä suurimmista markkinoista. Ai mistä markkinoista? syyskuussa 9, viime vuonna kysyin komissaariselta, mitä aiotte tehdä, että voidaan auttaa pk-yrityksiä. Ja samalla kysymys esitettiin myöhemminkin työllisyysvaliokunnassa, kun hän sai salkusta. En ole vielä vastauksia saanut, mutta nyt olen jotain saanut. Täällä on viisi suuntaviivaa pk-yrityksiä varten. Yksinkertaistetaan sääntöjä, vähennetään virkavaltaisuutta ja myös missä maksussa päästään eteenpäin, mutta tämä on pelkkää rukkaamista, kun näitä uusia, näitä olemassa olevia määräyksiä. Tässä halutaan ennen kaikkea hyvä ympäristö, eikä se tarkoita, että tulee uusia määräyksiä ja sääntöjä, kuten Eurooppa-yritys tai valtiotukimääräykset. Minä pitää satoja, sataa määrin sääntöjä purkaa. Barossos totesi täällä viime vuoden heinäkuussa, että virkavaltaisuus kuristaa PK-yrityksiä. Kiitoksia. Sitten herra Zviofka, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämä asia kuulostaa Tämä on aika mutkikas asia, eikä välttämättä auta eteenpäin kehityksessä. Siksi voinkin oikeusasiavaliokunnan koordinaattorina kiinnittää huomiota siihen, miten lainsäädäntö tähtää siihen, että saataisiin niin sekä ex-ante että post-ante-testejä PK-yrityksille järjestettyä. Tämä on tällä hetkellä eh, suuntautunut siihen, että pyritään saamaan uusia esteitä pois eh, yritystoiminnan tieltä. Eh, pienet ensin ja tämä periaatte vain yhden, yksi luukku tai sitten erilaiset esikuvatoiminnot, jotka siirrettäisiin EU-tasolta suoraan kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä johtaa siihen, että, että syntyy sekaannusta PK-yritysten toiminta-alueella. Stoiberin työryhmä, jonka komissio perusti joita tutkimaan myös PK-aloitetta. Siinä todetaan, että hallintokuorma, hallintorasitus ja liialliset valvontavelvoitteet merkittävät esteitä ja jarrua ja jopa, jopa täydellistä est, est, täydellisiä esteitä PK-yritysten toiminnalle. Näin ollen on nimenomaan kysymys siitä, että onko olemassa jo analyysi, jonka komissio olisi tehnyt siitä, millä tavalla hallinto, rasitteiden vähentyminen 20 prosentilla on vaikuttanut. Ja uudet ja entiset säädökset, millä, tämä, millä tavalla nämä vaikuttavat myös, ja onko ne pantu täytäntöön kansallisvaltioissa. Pienet ensin. Tämä PK-aloite sisältää paljon esteitä eri maissa. Kuitenkin tämän säädöksen täytäntöönpano on, on mahdollistanut myönteiset vaikutuks, myönteisiä vaikutuksia. Lausuisin vielä pari sanaan tästä alkavasta työstä oikeusasiavaliokunnassa, jossa käsitellään patenttiasioita. Me, me tarvitsemme hyviä säännöksiä. Tässä se kuitenkin vaikuttaa epäsuorasti PK-yrityksiä ja niiden kehitykseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen. 2011 työttömyys on 9,5 prosenttia ollut ja 9,8 puolestaan euroalueella. Mikä huolestuttavaa, nuorten parissa työttömyys on lähes kaksinkertainen, jos sitä verrataan ylipäätään väestön työttömyyteen. Elinkeinoelämän ympäristön kohentaminen ja rahoituksen parantaminen rohkaisisivat myös sitä, että yrittäjyyshenki parannisi. Me tarvitsemme sekä lainsäädäntötoimenpiteitä että verotoimenpiteitä. Me jatkuvasti olemme vain muuttaneet lainsäädäntöä tai pääsyä rahastolle, mutta se vain monimutkaistaa yritysten tilannetta. PK-yritykset ovat kärsineet hyvin paljon maksun myöhästymisistä, varsinkin kun on kyse julkisten tahojen suorittamista maksuista. Siksi meidän täytyy miettiä, miten yritys voi toimia ja suunnitella omaa työtään, miten ne pystyvät enää innovoimaan tämmöisessä ympäristössä. 2008 saivat vain 33 prosenttia kaikista sopimuksista julkisista hankinnoista. Jos ollaan sitä mieltä, että julkiset hankinnat on kaiken kaikkiaan 17 prosenttia BKTstä Euroopan unionissa, niin PK-yritysten osallistuminen näille markkinoille edellyttäisi enempää tukea. Ja siksi me vedotuamme komission ja jäsenvaltion, että ne ryhtyvät tasapuolisiin toimenpiteeseen niin, että 2015 mennessä voitaisiin ainakin saada puolet julkisen hankinnoita markkinoista PK-yritysten käsiin, myös sähköisiä keinoja käyttäen ja se sitoumusten mukaisesti, kuten 2005 Manchesterissa todettiinkin, minä vetosin siihen, että yhtenäismarkkinat palvelualalla ei vielä toimi. Se vaikuttaa varsinkin pk-yritysten toimintaan Euroopassa. 2008 komissio esitteli jo oman suunnitelmansa elpymisen takaamiseksi. Se on suunnitelma, jossa Euroopan investointipankkikin olisi mukana. Sillä on kokonaispaketti kaiken kaikkiaan 30 miljardia euroa käytössään pk-yrityksiä varten. Euroopan investointipankkien pitäisi rahoittaa kaiken kaikkiaan miljardin euron verran niitä luottoja, joita on tarkoitettu pk käyttöön. Minä kysyn komissiolle, missä mennään tässä ohjelmassa. Oletteko ajatellut, että voitaisiin vielä, tätä rahoitusta voitaisiin lisätä? Onko sitä oikeudenmukaisuudella myös annettu kaikille pk-yrityksille? Kiitoksia. Rova Pizzotto. Me olemme miljoonia työpaikkoja menettäneet ja myös miljoonat eurot, jotka investoituvat meret hukkaan. Tässä nähdään, mikä vaikutus niillä on PK-yrityksiin. Jos ajatellaan Lissabonin strategiaa tai 2020 strategiaa, niissäkin niillä on tärkeä asema. Ja ehkä uusissa rahoitusnäkemyksissä 14.20kin tämä täytyy huomioida. On vain toistettava sen, mitä veron maksaneet kansalaiset sanovat, mitä virka Euroopalla on, jos ei se pysty ratkaisemaan taloudellisia ongelmia koko mantereella. Ei voida puhua pelkästään yhdellä äänellä edes ulkopolitiikassa, vain käytetään rahaa ja siksi toivovat, kuten Tajani on todennutkin jo usein otteeseen, toivottavasti PK-yrityssääntöjen tarkistaminen vie pois virkavaltaisuutta niin, että voidaan saada paremmin luottomahdollisuuksia maksumestymisdirektiivin myötä saatiin aikaan konkreettisia tuloksia poliittiseen tahtoon perustuen, eikä pelkästään propaganda perustuen. Jos ajattelemme rahoitusstrategiaa, niin kehottaisin, että toimielimet tekisivät vielä enemmän pienyritysten hyväksi, kuten minun alueeni Venetossa. Ne ovat tärkeä elinkeino more people from the I think. Um, thank you, Miss... Kiitoksia. Rova Karins. Sorry, Mr. Karins, I apologize. Anteeksi, herra Karins. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Hyvin usein meidän perheissämme vanhemmat eh, kiinnittävät huomiota eh, äänekkäimpään lapseen, mutta hiljaisempi lapsi ehkä ansaitsisi enemmän huomiota. Sama pätee poliittisen elämään. Hyvin usein kiinnitämme huomiota eh, suuryrityksiin, joilla on paljon rahaa ja puhuvat isolla äänellä, mutta ennemminkin meidän pitäisi kiinnittää huomiota muihin yrityksiin, pk-yrityksiin, Suuret yritykset ovat kuin suuria puita Euroopassa, mutta itse asiassa nämä puut eivät tee keskenään metsää. 90 prosenttia kaikista Euroopan yrityksistä on PK-yrityksiä. Ja eh, kolme neljännestä kokonaistyövoimasta ovat tällä sektorilla. He tuottavat suurimman osan Euroopan BKTstä. Nyt on tullut aika muuttaa huomiomme kohdetta. Meidän ei pitäisi enää keskittyä suuryrityksiin, jotka puhuvat suurella äänellänsä, keskittyä hiljaisiin pieniin yrityksiin, koska he työllistävät suurimman osan väestöstä. Haluaisin, että komissio kiinnittää enemmän huomiota niihin lupauksiin, joita se on tehnyt että äh, pienennettäisiin hallinnollista taakkaa pk-yrityksiltä. Tämän voi, tämä voidaan tehdä silloin, kun uudistetaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja jos me tuemme pk-yrityksiä, me äh, kannustamme talouskasvua EU:ssa. Kiitoksia, herra Palcitis. Kiitoksia, herra puhemies. Hyvä komission jäsen. Vuonna 2008 PK-aloite hyväksyttiin ja sen tarkoituksena oli tarjota paremmat olosuhteet pk Olemme saaneet aikaan edistystä toki ilmapiirin parantamisessa niin, että taakka on keventynyt esimerkiksi ajatellen maksumyöstämisdirektiiviä tai muitakin direktiivejä. Mutta tänä päivänä on vielä nähtävissä, että tulokset eivät ole olleet pk odotusten tasolla. Kun ajatellaan, että etusijalla on pantava rahoitus ja yrityskulttuurin parantaminen. Meidän täytyy muitakin järjestelmiä yksinkertaistaa. Tätä ei ole vielä saavutettu. Meillä on erilaisia laillisia järjestelmiä, totta kai muun muassa kuluttajasuojassa, ja tämä ei lisää luottamusta yrityksiin. Siksi on paljon pieniä yrityksiä, jotka eivät laina toimintaansa naapurimaihin. Se ei siksi auta myöskään paremman ympäristön luomisessa. Talouskriisi iski pahiten pk-yrityksiin, moni meni konkurssiin tai joutuivat valtavin velkoihin. Me pyrimme heitä auttamaan, mutta kaikki välineet eivät ole onnistuneet. Mikrorahoitusväline oli hyvä askel eteenpäin ja oikea-aikainen niin, että yritykset saisivat rahoitusta. Kuitenkin Tämä selvitys on osoittanut, että pienissä valtioissa sen sijaan, että pankit olisivat antaneet luottoja pk-yrityksille, tiukensivat luotonantomääräyksiä. Jotkut pankit, jotka näitä luottoja hallinnoivat, eivät edes ole saaneet käyttöön sitä tarvittavia tietoja. Siksi on ehkä esitettävä epäilys, oliko tämä väline ylipäätään menestyksekäs. Me olemme sitä mieltä, että tämä tyyppiset välineet edellyttävät komission seurantaa jatkossa. PK-aloitteen tarkistaminen auttaa meitä näkemään, missä täytyy vielä ponnistella enemmän, niin että voidaan tehokkaampi ympäristö luoda PK-yrityksille. So, did you want to, uh, to... Haluaisitteko te käyttää sinistä korttia? Olkaa hyvä. Ja äh, Kiitos puhemies. Olisin vain kysynyt Paltsiittisiltä, mitä hän tykkää Erasmus-ohjelmista nuoria varten, kun hän sanoo tässä, että rahallinen tilanne erityisesti on heijastunut tähän epätavallisiin työsuhteisiin, ja olen ymmärtänyt, että komissio haluaa leikata tätä ohjelmaa. Ettekö usko, että olisi mielekkäämpää, että erityisesti raha, finanssikriisin aikana yrittäisiin saada PK-yrityksille mahdollisuus, e, että opittaisiin tuntemaan uutta elinkeinoelämälinjaa. Ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, tai yra esminis. Niin, kiitoksia. Tämä on hyvin olennainen äh, prioriteetti tulevaisuutta ajatellen. Miten me äh, rakennamme uudestaan tämän mallin ja kenen pitää äh, ottaa merkittävimmät askeleet, ei ajatellen ainoastaan nämä pk-yrityksiä, vaan myös suuria yrityksiä. Erasmus-ohjelma on erittäin olennainen ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pitäisi kiinnittää eh, vielä lisää huomiota siihen, että tämä ohjelma säilytetään niin, että tulevaisuudessa meillä on paremmin koulutettuja ammattilaisia, jotka voisivat täytäntöönpanna eh, kaikkia niitä teorioita, joita me eh, täällä esitämme. He asettaisivat ne käytäntöön. Kiitoksia kovasti. Lopuksi herra Markinkiewicz. Dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu. Prowadzone obecnie... Kiitos puhemies, herra komissaari. Nämä tehty työ e, aloitteen selvittämiseksi, siinä pitäisi keskittyä e, siihen, mikä on Eurooppa-yhtiön status ja miten se toimii e, sisämarkkinoille. Yritykset, jotka viime kuukausina, on, joita on selvitetty, ovat osoittaneet, että usein puhutaan siitä, että kolmessa päivässä pitää päästä toimintaan. Usein eh, ei tehdä riittävästi selvityksiä siitä, minkälaisia vaikutuksia, eh, hallinnollisia vaikutuksia on syntynyt näistä uusista velvoitteista. Paljon enemmän on esitetty lisää komission toimintaan tämän kysymyksen osalta muita toimia PK-aloitteen osalta. Niiden pitäisi parantaa myös rahavarojen parempaa käyttöä, pienempi riski ja parempi yhteyspisteiden saanti ja parempi apu myös hallinnollisissa kysymyksissä. Ne ovat keskeisiä asioita. Tämä tavoite jossa työllisyysastetta pitäisi, joka koskee vuoden, vuotta 2020 Euroopassa. Siinä pitää muistaa myös ylimääräiset kustannukset. Kiitos. Sitten catch menettelyssä täällä on seuraavat puhujat. Muut eivät sitten varmasti kasa aikaa. uh, Mrs. Gao, Mr. Kelly, Mr. Silvestris, Mr. Kutas, Mr. Pasca and Mr. Obermeyer. So that reflects the, uh, spread of the groups. No niin, siinä sitten ovat ryhmätkin edustettuina. Edustaja Pesescu. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Pentru a îmbunătăți mediul de reglementare propice nevoii IMM-urilor, Small Business Act trebuie aliniat la priorități. Meidän täytyy katsoa, että tämä on osa strategiaa, joten meidän täytyy panna toimeen hyvin pikaisesti koska ennen kaikkea periaate, joka on se, että pitää ajatella pientä, että kiinnittää huomiota raskaisiin eh, investointeihin, innovaatioihin. Romania on hyvä esimerkki hyvän käytänteen toimeenpanosta siinä, että pyritään edistämään yrittäjyyttä, me olemme pyrkineet kehittämään hallinnollista taitoa ja olemme myöskin nähneet enemmistöä siinä, miten edistetään pieniä ja suuria yrityksiä. Romania tukee sitä, että luodaan pienessä suuria încep prin a saluta propunerile Comisiei Europene. Puhemies, haluaisin todeta, että komission ehdotus on tervetullut Euroopan kannalta. Komissio pitää 2008 hyväksytyn lainsäädännön jälkeen saavutettua menestystä tervetulleena luonnollisesti. Kuitenkin pk-yrityksillä on edelleen ongelmia sen suhteen, että ne saisivat paremmin luottoa ja edelleenkin niiden hallinnollinen taakka on liian raskas. Kun ajatellaan kansallista lainsäädäntöä, niin siellä ei ole pelkästään kyse siitä, minkälaista, äh, minkälaisia vaatimuksia Euroopan unionin hallinto esittää. Toisaalta meillä on kansallisia vaatimuksia hallinnossa ja toisaalta myös Euroopan unionin taholta tulevia. Lainsäädäntöehdotuksella voisi olla tässä parantamisen varaa. Thank you, Mr. Paska. Herra Paska. Ďakujem za slovo. Od prijatia iniciatívy Small Business Kiitoksia. Sen jälkeen, kun tämä aloite käynnistettiin, niin siitä on kulunut jo kaksi vuotta. Siksi on hyvä, että tarkastelemme sitä nyt. Meidän pyrkimyksemme tässä kohdin eh, eivät ole vielä toteutuneet, mitä tulee yritysympäristöön itseensä ja siksi Euroopan komissio on valmistellut lisätoimenpiteitä ja sillä tavalla meidät saatetaan siihen tilanteeseen, että pystymme koko tilannetta parantamaan. On tärkeää, että keskitymme uusien sääntöjen täytäntöönpanoon meillä eh, Slovakiassa esimerkit osoittavat, että me olemme resistenttejä, vastustuskykyisiä ja usein me emme kykene suorittamaan vastaavia muutoksia. Siksi meidän täytyy yksinkertaistaa pk-yrityksiä koskevia sääntöjä ja toivottavasti meidän pyrkimyksiämme tuetaan. Kiitos. Herra Ibemäjä. Herra puhemies, Erityisen myönteistä on se, että helpotetaan yritysten perustamista pienten isoten aloitteen puitteissa ennen kaikkea ajatellen, miten tulee rahoitukseen. Pidän myös hyvänä sitä, että, että julkisen tahon pitää hoitaa laskunsa 30 päivässä silti edelleen ja byrokratisia esteitä, esimerkiksi kassaviran suhteen pitää katsoa Baselin kriteereitä ja miten voidaan päästä eroon luottoongelmista ja mitä tulee sitten rajat ylittävään toimintaan eurooppalaisten, eurooppalainen yksityisyrityksen yhtiön pitäisi viimekin päästä liikkeelle. Sillä voisi olla merkitys ajatellen nimenomaan hyötyä eurooppalaisena osakeyhtiömuotona. Euroopan laajuiset tytäryhtiöt, Ajattelen näitä kannat lopuksi vielä. Sen lähtökohdan pitäisi edelleenkin olla se, että pienet yritykset saisivat mahdollisuuden päästä Kiinan ja muille Aasian markkinoille helpommin. Thank you, Mrs. Gall. Rova Gall. Kiitos puhemies. Olen yhtä mieltä siitä havainnosta, että edelleenkin tarvitaan lisätoimenpiteitä. Pidän tärkeänä sitä, että unioni enten tarkemmin katsoo sitä, miten jäsenvaltioiden hallitukset ovat toimeen nämä eri toimenpiteet. Puolivälin tarkistus on siksikin tärkeää, että pienten yritykset näyttävät olevan selviä, on vaikea saada rahoja, on liikaa hallinnollisia rasituksia, on liikaa sääntöjä ja vaikeuksia päästä markkinoille. Pidän hyvänä sitä käsitystä myös, että pienet yritykset voisivat rekisteröityä Euroopan laajuisesti tietynlaisena yhtiömuotona. Tämä vähentäisi hallinnollisia rasituksia. Tämä on erityisen ajankohtainen kysymys, että myöskin otetaan älykkään sääntelyn muoto ja tämä on kysymys, joka liittyy Euroopan laajuiseen toimintaan. Ja pitää myöskin tutkia sitä, onko se, että yhden alueen säätely, säätösten puitteet on järkevää vai pitäisikö kenties tehdä muutoksia? Kelly. On fakta, että jokainen PK-yritys luo yhden ylimääräisen työpaikan Euroopassa. Tietysti me myös menetämme työpaikkoja osittain tantuman takia ja osittain myös laajan byrokratian, turhan byrokratian takia. Olen iloinen siitä, että uusi hallituksemme on ilmoittanut toimista, jotka auttavat PK-yrityksiä ja tätä liiketoimintaympäristö pitää tervetulleena. Muun muassa harjoittelua tätä kautta tuetaan. Euroopassa on tärkeää, että me puutumme nimenomaan petoksiin. Harmaat markkinat ovat vallalla myös liiketoiminnassa. Meidän täytyy rohkaista liikeyrityksiä paneutumaan myös sähköiseen kauppaan ja Euroopan laajuisille markkinoille. Tätä kautta voimme auttaa työllisyyttä ja voimme auttaa luomaan uusia työpaikkoja. Sylvestris. Sylvestris. <clears throat> Kiitoksia puhemies. Eh, PK-yrityksiä tukevan aloitteen tarkistus on varsin hyvä asia. Meillä on mahdollisuus huomata, ja se on jo huomattukin, että PK-yritykset ovat tärkeitä eh, omaisuuden luojia Italiassa niillä on leijonan osa koko elinkeinoelämästä, erityisesti etelässä, koska siellä on oikeastaan pelkästään pk-yrityksiä. Ja viime vuosien aikana äh, PK-yritykset takasivat tuhansia työpaikkoja, mutta monet myöskin tekivät konkurssin vilpillisen kilpailun vuoksi. Euroopan pitää nyt antaa selkeä signaali, joka myöskin on tehokas, vähemmän byrokratiaa, vähemmän kustannuksia, enemmän avoimuutta ja pikaiset maksut. Ja pitää luoda vakaa ympäristö PK-yrityksille, se on välttämätöntä. Kiitos. So to... Näin. Nyt annamme puheenvuoron komission jäsen Reenille. President. Puhemies, arvon jäsenet. Monet kiitokset vakavasta ja asian paneutuvasta keskustelusta. Komissio on tietoinen siitä, että vielä meillä on työsarkaa. Tätä useat jäsenet ovat puheenvuoroissaan korostaneet. Olen täysin samaa mieltä siitä, että on keskeistä, että pk-yritysten hyvinvointi on Euroopan elpymisen kannalta keskeistä. Se on myös työllisyyden ja kasvun kannalta keskeistä. Kun PK-yritykset voivat hyvin, niin myös Euroopan talous voi hyvin. Voin vakuuttaa teille, että periaatteiden täytäntöönpano ja niiden toimien täytäntöönpano, joita ehdotamme PK-yrityksiä tukevassa aloitteessa, ovat prioriteetteina komissiolle. Haluan kiittää parlamenttia tuestanne. Komissio mielellään tekee yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa, erityisesti Euroopan parlamentin kanssa, jotta voimme varmistaa sen, että PK-yrityksiä tukeva aloite pannaan käytäntöön tehokkaasti jäsenvaltioissa ja myös alueellisella tasolla. Lokakuussa vietettävä PK-yritysviikko on hyvä mahdollisuus tehdä yhteistyötä ja levittää tietoisuutta PK-yritysten tilanteesta kautta Euroopan unionin. Me järjestämme tämän tapahtuman yhdessä parlamentin kanssa. Kiitos. Finally... Kiitos. Ja lopuksi Rova Jyri. Hän antaa viranomaisen lukea, virkamiehen lukea puheenvuoronsa, koska hän on itse menettänyt äänensä. Puhemies, kiitos toiminta tässä ja nyt. Sitä täällä mainitsi eräs puhuja ja olen syvästi yhtä mieltä kollega Berntsenin kanssa, joka tämän puheenvuoron käytti. Pienet ja keskuudet yritykset, kuten saatoimme kuulla, ovat Euroopan unionissa päätyönantaja, päätyöllistyttäjä. Ja, ja kriisi, talouskriisi sen jälkeen on erityisen tärkeää, että tarkastellaan uudestaan sitä, voidaanko niitä auttaa jälleen pääsemään jaloilleen. Unkari puheenjohtajavaltiona on sellainen, että se uskoo talouteen ja yhteiskuntaan, joka perustuu työhön, ja siksi pienet suuret yritykset ovat sellaisia, joita, ne pitävät, joita tämä Unkarin hallitus pitää pääkumppaninaan vuoden vuoden 2000 jälkeen on tapahtunut valtaisia muutoksia taloudellisessa ympäristössä, joten todellakin tarvitaan uudelleen tarkastelua. Tervehdimme omalta taholtakin kuuden puolueen yksimielisyyttä, josta eh, edustaja Bytikofer mainitsi, ja kiitämme myös siitä, että useampi puhuja vahvisti sen, että Unkari on ryhtynyt eh, ponnisteluihin ja pitää tätä asiaa todella prioriteettina. Salikaa minun esittää kommentti muutamasta konkreettisesta asiasta. Kuuntelimme tarkkaavaisesti edustajia ja voimme ilolla todeta, että periaatteista olemme täysin samaa mieltä. Pienet ja keskisuudet yritykset merkitsevät Euroopan talouden kasvulle ja työllisyydelle selkärankaa. Siksi pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen on myös neuvostolle prioriteetti. Tässä mielessä Tämä heijastuu kilpailukykyneuvoston 30.31. toukokuuta pidettävässä kokouksessa, jossa valmistellaan neuvoston johtopäätöksiä tämän tyyppisestä suunnitelmasta, joka tullaan esittelemään neuvostolle. Ja tässä pyritään antamaan sitten myös vastauksia pienten ja keskisuurten yritysten toimintapaketin tarkasteluun ja siinä havaittuihin ongelmiin. Esimerkiksi siinä, miten voidaan paremmin saada luottoja, miten paremmin voidaan päästä markkinoille Euroopassa ja globaalisti, ja mitkä ovat ne edellytykset, miten niitä edellytyksiä voidaan parantaa, että päästään markkinoille. Samoin myöskin hallinnollisia rasituksia ja niiden lieventämistä. Neuvosto pitää tärkeänä ja pidämme tärkeänä myös sen mainitsemista, mainitsemista ilolla, että maksujen viivästymistä koskeva direktiivi, joka hyväksyttiin mahdollisimman pikaisesti pitäisi panna toimeen jäsenvaltioiden tasolla. Tähän tullaan rohkaisemaan jäsenvaltioita, koska sekin veisi rajoituksia pois pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä ja vaikuttaisi niiden maksukykyyn kasvattaen sitä. Voi myös ilolla todeta, että neuvosto on lähellä sopimusta – siinä, miten vähennetään yritysten perustamisen äh, rasituksia, joka on yksi tavoite. Tavoitteena on se, että kolmen päivän sisällä enintään 100 euron kustannuksella voitaisiin perustaa yritys niin, että kaikki luvat voitaisiin hankkia kuukauden kuluessa. Haluaisin myös mainita kaksi konkreettista asiaa vielä, nimittäin Euroopan äh, vapauden osalta 23 osa jäsenvaltiota on liittynyt tähän ja neuvottelee nyt perusasetuksesta. Meissä tämä on vakava läpimurto, ajatellen Euroopan unionin kilpailukykyä, ennen kaikkea pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä. Edustaja Kreutzmann puhui eh, yksityisen Eurooppa-yhtiön kysymyksestä ja pyysi, että sitä käsiteltäisiin prioriteettina. Asiassa on saavutettu vakavaa edistystä, mutta vain pieni joukko jäsenvalta kuitenkaan ei vielä ollut valmiita yhtymään konsensusmielipiteeseen tässä asiassa. Kysymys on kuitenkin käännekohdasta pienille ja keskuksille yrityksille, jos tämä tullaan hyväksymään, ja me omistamme tälle työlle paljon ö, energiaa. Toivomme, että myöskin edustajat voisivat harjoittaa omia kanaviaan käyttäen painostusta niin, että saataisiin aikaan tarvittava enemmistö tässä asiassa. Oikeus- ja, oikeusvaliokunnan äh, jäsenistä äh, voimme todeta, että olemme puhuneet heidän kanssaan useaan otteeseen ja pidämme heitä liittolaisinamme tässä asiassa. Lopuksi haluaisin vielä mainita tämän asian yhteyden Eurooppa 2020 strategiaan. Pidämme tässä yhteydessä tärkeänä sitä, että strategiassa mainitut tavoitteet muuttuisivat säädöksiksi ja toimiksi ja toimenpiteiksi, jotka parantavat pienten ja keskisuurten yritysten asemaa. Tietysti jäsenvaltioidenkin täytyy toteuttaa omat tehtävänsä, tehdä kotiläksynsä ja tarvitaan esimerkiksi verojärjestelmien yksinkertaistamista ja pienten ja keskisuurten yritysten kannalta verojärjestelmien niiden, niille ystävällisemmiksi tekemistä. Kiitän tarkkavaisuudesta, puhemies. Thank you very much. Kiitos. Keskustelu on päättynyt ja äänestykset on, on, on, pidetään huomenna kello 12. Ja nyt siirrymme neuvoston komission julkilausumaan tämänhetkisestä luottokriisistä ja